toista. Seuraava esityslistan kohta on suullinen kysymys komissiolle ja se koskee talous- ja rahaliittoa koskevia tulevia lainsäädäntöehdotuksia. Se tulee talous- ja rahasioiden valiokunnasta ja näin ollen annankin puheenvuoron edustaja Sharon Bowlesille, joka on suullisen kysymyksen tekijä ja paikalle tulee komissiosta komission jäsen Olli Rehn vastaamaan kysymykseen. Olkaa hyvä, rouva Bowles, viisi minuuttia. Kiitos komission jäsen. Tämä on talousvaliokunnan vastaus komission ehdotukseen, joka liittyi kilpailu- kyky ja lähentymisvälineihin. Me olemme ottaneet suuria askeleita eteenpäin taloudenhallinnassa Tupakin ja äh, Sixpackin mukaan. Sitten pankkiunioni lähti liikkeelle heti Sixpackin jälkeen ja tiedän, että Euroopan täytyy pulputa ideoita. Tätä me kuulemme toisettavan koko ajan ja Ekon valiokunta kuuli saman IMFltä viime vuonna. Ongelmana on se, että se vesittää ymmärtämystä siitä, mitä me olemme jo tehneet ja ehkä tässä lähtee ulkopuolelle epäonnistumisen viesti. Me haluaisimme täytäntöönpanoon saada tämän eight packin eli two ja six packin yhdistelmän. Me tarvitsemme täsmennyksiä näistä lisäarvoista, joita olemassa olevista työvälineistä jo löytyy. Eli Tenpack ehkä kuulostaa hieman liian pelottavalta. Meitä pelottivat kansallisten ja Euroopan parlamentin etuoikeudet ja retoriikassa yleensä puhutaan, sanotaan, että enemmän Eurooppaa on kansalaisten etujen mukaista. Euroopan parlamentin mietinnössä painotetaan sitä, että on tärkeää, että tätä ymmärretään ja että sen taustalta löytyy tilivelvollisuutta ja solidaarisuutta. Monessa tapauksessa kuitenkin äh, ah, läpinäkyvyydestä on ollut puutetta. Äh, jäsenvaltiot ovat hoitaneet asioita keskenään ja on ollut kaiken näpelöintiä, jossa kansalaiset on jätetty syrjään. Tiedän, että komissio haluaa käyttää yhteistyömenetelmää, mutta jos me lisäämme tähän vielä yhden menettelykerroksen, niin se ei ole oikea tapa saada yhteys kansalaisiin. Tarkemmin sanottuna komission tiedonanta ex ante koordinaatiosta ei täsmentänyt sitä, mitä lisäarvoa tällä innovaatiolla olisi, kun meillä on jo EU 2020, meillä on ohjausjakso, Euro Plus-paketti, kohesiorahastoja unohtamatta. Jotta sekaannusta ei synny, talousvaliokunta on pyytänyt, että uudet eh, välineet eh, nivoutetaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, koska silloin saataisiin tarvittavaa läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta näihin menettelyihin. Komissio ehdottaa sopimusmenettelyjä eh, kansallisen ja eurooppalaisen tason välille me ehdotamme, että meillä olisi Euroopan tason lähentymiskoodi, jossa puhuttaisiin niistä uudistuksista, joita jäsenvaltioissa täytyisi toteuttaa ja annettaisiin myöskin kannusteita. Meidän mielestämme tämä on parempi kuin sopimusjärjestelyt, koska sopimusjärjestelylle ei ole sijaa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Meidän tulisi pyrkiä yhteistyöhön pyrkiviin menettelyihin lisävarat joilla voidaan puuttua näihin valtaisiin rakenteellisiin haasteisiin se on hyvä ja varat lähentymis ja kilpailukykyvälineisiin siitä voitaisiin käynnistää euroopan talouden budjetti jossa me voisimme epäsymmetrisiä sokkeja vähentää tämä ehdotus on myös mielenkiintoinen sen suhteen mitä sieltä puuttuu. sieltä ei löydy sitoumusta demokraattisempaan eurooppaan. on täysin uskomatonta jos sanomehtiä lukee missä päin eurooppaa tahansa on uskomatonta kun lukee näitä juttuja luottamuksesta euroopan unioniin niin sitten kuitenkin euroopan unionin talousarvion ulkopuolelle rakennetaan lähentymis ja kilpailukykyvälineen rahoitusta. Meidän päätöslauselmastamme löytyy yksityiskohtaisempia ehdotuksia sen suhteen, miten mikä tahansa uusi väline eh, tulisi avata kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille, kuuluvatpa ne euroalueeseen vai ei sen tulisi olla avoinna eh, kaikille, jotka kantavat kortensa kekoon tähän yhteiseen budjettiin. Koordinointi, päätöksenteko eurooppalaisella tasolla, se täytyy rakentaa mm, luotettaviin tilastotietoihin ja meidän täytyy saada myöskin koordinaatiota Euroopan unionin talousarvioissa jäsenvaltioiden, Euroopan unionin ja alueellisen ja poliittisen tason talousarviot täytyy saada läpinäkyväksi. Lyhyt viestimme on se, että jos parlamenttia ei oteta toimintaan mukaan, koska me olemme kuitenkin budjettiviranomainen, sitä me emme voisi missään muodossa hyväksyä. Kiitoksia Rouva Bowles ja nyt komission nimissä puheenvuoro on komission jäsen Olli Rehnillä. Hän voi vastata Rouva Bowlesin esittämiin kysymyksiin. President, Kiitoksia puhemies. Hyvät jäsenet, aluksi minä haluaisin kiittää näistä aivan asiallisista kysymyksistä. Ja tässä on kysymyksessä tulevat lainsäädäntöehdotukset emuun liittyen. Kun me katsomme, mikä tilanne nyt on näissä rakennemuutosasioissa ja rahaliiton rakenteessa, johtamisessa, niin voimme sanoa, että me olemme jo taloushallintoa selvästi vankentaneet ja olemme saaneet siihen tukea Euroopan parlamentilta, mutta tietenkin tarvitaan vielä lisää työtä, aivan kuten Rova Bowles äsken totesi. Hyvin pikapuoliin meidän täytyy tätä finanssisektoria kohentaa pankkiunioni, sen pitää saada uskottavuutta ja myöskin lainoitusta tai kotitalouksille ja yrityksille. Ne ovat kaikkein oleellisimpia asioita työpaikkojen luomisen kannalta. Se, että talouden integraatio etenee. Me olemme julkaisseet asiasta maaliskuussa kaksi tiedenantoa. Ex ante koordinointi, talouspolitiikkaa, se oli toisen sisältö ja jälkimmäinen sitten kilpailukykyvälinettä käsittelevä asia. Tässä on monenlaisia ajatuksia ja ehdotuksia ja sen perusteella, mitä olemme saaneet kuulla, Euroopan parlamentilta, mm, valtioilta, monilta osallisilta tässä prosessissa. Sen kaiken perusteella komissio tulee tekemään ehdotuksia. Euroopan parlamentti tulee olemaan mukana tässä eh, mukana tiiviisti silloin, kun mahdollisia aloitteita muotoillaan. Mitä Euroopan parlamentin rooliin muuten tulee, Komission tarkoitus on laajentaa dialogia koskemaan kaikkia aloitteita. Parlamentti, komissio, neuvosto, euroryhmä, kaikki keskustelut käydään ja ne menevät eteenpäin. Minun mielestäni olisi hyvin hyödyllistä, jos parlamentti voisi kutsua jäsenvaltiot keskustelemaan yhdessä talouspolitiikasta ja sen muotoilemisesta ja selittämään, minkälainen kanta niillä on asiaan. Tämä olisi tapa katsoa laajemmin julkisesti asioita. Mitä sitten tulee eh, talouspoliittiseen sopimukseen, ja kaikkiin näihin välineisiin, joita meillä on, ja ex ante koordinointiin talouspolitiikasta, tämä joka liittyy sopimuksen artiklaan 11. Ja siellä sanotaan, että meillä on viiden vuoden määräaika sille, että kaikki toimet astuvat voimaan. Meillä on tiedonannossa erilaisia ehdotuksia tämän täytäntöönpanoon. Kun kysyitte näistä sopimusoikeudellisista asioista, jotka liittyvät lähentymis- ja kilpailukykyvälineeseen, nämä tulevat mukaan, äh, mukaan sopimuksiin ja tähän sopimusasiaan tulee tällainen poliittinen vastaus koska tällä hetkellä meillä ei sopimuksessa ole mahdollisuus ottaa mukaan sitovia eh, sopimuksia ja minkäänlaisia muitakaan järjestelyjä sääntöjen noudattamisesta ei siellä ole mukana. Kun meillä on tämä uusi väline tulossa, sen tarkoituksena on saada talous- ja rahaliitto toimimaan paremmin. Ja tällä tavalla myöskin sitoutetaan jäsenvaltiot, sitoutetaan näihin toimiin, joilla kehitystä tuetaan. Tämä ei ole pelkästään he maille hyödyllistä itselleen, vaan koko euroalueelle. Nimittäin jos uudistuksia ei tehdä, niin sillä saattaa olla hyvinkin suuri merkitys jatkolle. Olen hyvin kiitollinen siitä, että saan kuulla, minkälaisia ehdotuksia teiltä tulee. Rehn. Kiitoksia, herra Rehn. Ja nyt käymme keskusteluun, jossa ensi puhuvat eri poliittisten ryhmien edustajat. EPP-ryhmän nimissä neljä minuuttia. Kollega Koses. Kiitoksia puhemies komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Ne kysymykset, joita parlamentti tänään esittää, ovat todellakin olennaisen tärkeitä. Te annoitte joitakin vastauksia ja nämä vastaukset mahdollistavat sen, että voimme arvioida sitä sitoutumista ja poliittista tahtoa, jossa pyritään suurempaan tehokkuuteen Euroopan unionin toimissa – Aivan lähihistoria osoittaa sen, että Euroopan unioni on pyrkinyt olemaan reaktiivinen ja silloin on kuitenkin todettu, että euroalueella olevat aukot ovat olleet kuitenkin erittäin merkittäviä. Kriisit ovat kasvaneet ja niitä on käsitelty tietyllä improvisoinnilla ja silloin ei ole ollut tiettyjä välineitä käytettävissä. Ja Tämä johtaa siihen, että yhteisön välineet, joita ei ole olemassakaan, ovat, sitten tilanne on johtanut siihen, että on ryhdytty käyttämään hallitusten välistä yhteistyötä ja tämän tyyppinen tilanne, sen, sen ei voi antaa jatkua. Nyt on todellakin tärkeää nopeasti löytää sellaisia tehokkaita välineitä, joiden voi, avulla voidaan välttää ja ehkäistä vaarallisia tilanneita tilanteita. Haluan kyllä kuitenkin kunnioittaa ja onnitella teitä siitä, että olette päättäväisellä tavalla kohdistaneet nämä toimet kohti jäsenvaltioita, jotka ovat olleet myös hyvin vastahakoisia niiden soveltamisessa. Kun ajatellaan sitä, että pyrimme toteuttamaan todellista raha- ja talousliittoa, niin tämä tiedonanto, joka on annettu 2012 marraskuussa. Sehän vastaa siihen ajatukseen, joka on tullut neuvostolta ja parlamentilta. Ja seuraavassa huippukokouksessa voimme ainakin usk- toivoa ja, tai uskallamme mahdollisesti toivoa sitä, että ne tavoitteet, joihin pyritään, niitä nyt sitten hahmotellaan, pyritään siihen, että talouspolitiikkaa koordinoitaisiin tiukemmalla tavalla Euroopan unionin alueella ja että tämä olisi myös solidaarisempaa. Tällä tavalla voisimme lähestyä kilpailukyvyn vahvistamista ja voisimme lyödä, luoda uusia työpaikkoja. Miten tämä sitten kaikki toteutetaan, on totta kai se on uusi kysymys, jonka johdosta nimenomaan olen esittänyt tämän suullisen kysymyksen komissiolle. Kriisinratkaisu on erittäin tärkeää ja tämän kautta varmasti mm, ehdotuksista on tullut myös hyviä e, ehdotuksia parlamenttikin silmissä. Meidän täytyy vahvistaa talous- ja rahapolitiikkaa. Se on välttämätöntä. Tarvitaan kansallisia toimenpiteitä ja ne toimet, jotka ovat Euroopan tason toimia, ne on tietenkin, niille on annettava tietenkin se sija, joka niille kuuluu, mutta kun katsomme sitä syyskuulle kaavailtua uudistusta, joka liittyy pankkisektorin toimintaan, niin siellä kansalliset erot ja erityispiirteet saattavat olla kapula, paha kapula rattaissa, mutta kun ajatellaan kansallista politiikkaa eri maissa, niin kaikki tämä on otettava huomioon myös Euroopan tasoisissa toimissa. Kun ajatellaan lähentymistä kilpailukykyvälinettä, niin meidän täytyy siihenkin saada tiettyjä täsmennyksiä, koska tavoitteenahan on se, että makroekonomista tasapainoa voitaisiin vihdoinkin löytää. Tietyissä toimissa tietyt ehdollistamiset – on tarpeen, koska ilman, ilman eurooppalaista panosta tietyt uudistukset eivät ole mahdollisia. Me tarvitsee, meidän, tai meidän pitää kunnioittaa kansallisen tasojen sääntöjä ja ottaa huomioon myös Euroopan tason säännöt ja katsoa, ettei synny päällekkäisyyttä. Euroopan parlamentti hoitaa varmasti demokraattisen valvonnan tehtäväänsä tässäkin asiassa. Ja ne ehdotukset, jotka olette tehneet ja ne toimet, jotka ovat jo soveltamisvaiheessa, ovat tärkeitä harmonian edistämiseksi. Kun ajatellaan talous- ja rahaliittoa, niin siinä tiettyjen sosiaalisten kysymysten mukaan ottaminen olisi myös tärkeää. Kiitoksia edustaja Koses ja nyt edustaja Ferreira sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä. Signor commissario. Kiitos puhemies. Ja kiitos eh, hyvin paljon näistä selityksistä ja selvennyksiä, joista kuulimme, mutta tässä ei ollut tarpeeksi yksityiskohtia. Meillä on nyt sellainen aika menossa tässä, että jokainen sana täytyy olla selkeä. Ex ante äh, rakenteelliset äh, muutokset, äh, niin nehän kertovat hyvin laajasta tulkinnasta näille termeille. Tämä on nyt tullut tällaiseksi eurooppalaiseksi dialogiksi Meillä on hyvin tiukkaa politiikkaa ja meillä on sellaisia menettelyjä käytössä, jotka eivät millään tavalla paranna tilannetta. Se, että me otamme yhteisömenettelyn käyttöön dialogin ja poliitikkojen yhteensopivuuden, jotta politiikka voi viedä meitä eteenpäin. Miten tämä lähentymis- ja väline, se voi olla hyvin myönteinen ja miten se sitten tätä uutta keskinäistä luottamusta Euroopassa edustaa. Meidän täytyy tunnustaa, että kilpailu on asia, joka on mukana strategia 2020. Ja tässä kuitenkin palkat romahtavat ja meidän täytyisi välttää sellaisia tilanteita, joissa liikkumavaraa ei ole ollenkaan olemassa, varsinkin euroalueella. Täytyy kunnioittaa sosiaalisia tavoitteita myöskin Euroopassa. Olette ylittäneet aikanne ja nyt puheenvuoron saa edustaja Goulard ALDE-ryhmän nimissä kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kiitokset myöskin komission jäsenelle, kuten Jean-Paul Gosseskin teki, niin haluaisin todellakin painottaa sitä työtä ja päättäväisyyttä, jota kollegiosta löytyy suhteessa jäsenmaihin. Meidän vastauksemme pyrkii tasapainoon ja on kaksi asiaa, jotka ovat erittäin positiivisia. Ensimmäinen on se, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden päätösten vaikutukset muihin jäsenvaltioihin. Tämä ex ante asia on äärimmäisen tärkeä. Me olemme tähän mennessä hallinnoineet yhtenäisvaluuttaa erilaisilla politiikoilla, jotka jotkus, joskus olivat jopa keskenään ristiriitaisia. Toinen positiivinen asia on se, että voidaan räätälöidä talousarviovälineiden kautta, jotta jäsenvaltiot pääsevät kilpailukyvyn tielle. Mutta toisaalta on kaksi asiaa, jotka huolestuttavat minua ja olemme ottaneet ne tässä tekstissäkin esille, mutta haluaisin niitä vielä tässä painottaa. Ensinnäkin teillä tulee olemaan vaikeuksia, koska jo määritelmältään ihmiset eivät pidä yhteisömenetelmästä ohjelma ähm, ohjelmointikausi oh, perustuu jäsenvaltioiden toimintaan ja en tiedä, meillä on hieman sellainen olo, kun katsotaan sitä, mitä viime vuosina on tehty. On ollut paljon julkilausumia, mutta kansalaisten kannalta tuloksia ei ole saatu aikaan. On ollut two-pack, six-pack, finanssipoliittinen sopimus, mutta onko siitä paljon positiivista konkretiaa tullut? Toiseksi me emme voi saa luoda sopimuksia Euroopan unionin lainsäädännön kautta. Me hallinnoimme kansalaisia, jotka eivät ole jäsenvaltioiden vankeja, eli sopimussuhteet jäsenvaltioiden ja yhteisön välillä, se oli se kansalaisten syrjimistä on tärkeää, että meillä on jaettu lainsäädännöllinen puitteisto, jonka puitteissa me toimimme. Kiitoksia Rova Gulag. Ja nyt vihreän ryhmän nimissä. Puheenvuoro on edustaja Kiikoldilla. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, Herr Präsident. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja. Tässä keskustelussa Siis nythän neuvosto on tässä keskeisessä asemassa koko keskustelussa. Se ei meitä kaikkia miellytä, se on sanottava. Tämä finanssipoliittinen sopimus on tällainen puheenjohtajamaan e, asia, eikä, eikä sitä mitenkään pidä piilotella. Mutta tässä käy ilmi hyvin monenlainen epäluottamus instituutioiden kesken. Siksi päätöslauselmat ovat tärkeitä, ei pelkästään näiden nykyisten välineiden suhteen, jossa parlamentti kuitenkin on ollut mukana. Mutta se, mikä on tärkeää sanoa, on, että meidän, meidän täytyy luoda lainsäädäntöä muuallakin, jotta euroalue toimisi. Meidän, meillähän on sellainen tilanne, että meillä on itsenäiset valtiot ja kuitenkin on yhteinen raha. Mutta meillä on hyvin paljon tällaisia yhteisvälineitä, eh, joiden avulla me voisimme eh, tarttua työttömyyteen. Ja, meidän, mm, ja kuitenkin tämä saattaa aiheuttaa inflatorisia paineita muualla Euroopassa. Eli tähän mennessä ei ole vielä puhuttu niistä asioista, joilla makrotaloutta vakautettaisiin ja työttömyyttä torjuttaisiin. Tämä on asia, jota ei ole ollenkaan esityslistalle vielä tuotu. Tämä sosiaalinen pylväs, josta neuvosto myöskin on keskustellut, keskustelut kuuluu tähän kokonaisuuteen. Miten nämä eh, sitten menevät eteenpäin nämä suunnitelmat? Kuinka ne muuttuvat eh, lainsäädännöksi? Ja nämä instrumentit, eh, joista nyt keskustelemme, niin ne täytyy tulla todeksi. Ja minä haluaisin varapuheenjohtajalta kuulla komissiosta, että miten tämä, mitä nyt tehdään, tämä ex ante koordinaatio ei oikein toimi. Tuleeko tästä joskus todellista lainsäädäntöä? Sitten tämä CCI. Parlamentti on selvästi sanonut, mihin se haluaa. Ja ne kaikki kannustimet, joita tässä on annettu, ja meillä on yhteisömenettely olemassa ja meillä on strategia 2020 ja asiat, joista on jo päätetty. Ja kaiken tämän avulla pitää välttää se, ettei tästä yhtäkkiä tule jonkinlaista EU-lainsäädännön ulkopuolista sopimuslainsäädäntöä. Kiitoksia ja nyt ECR-ryhmän nimissä kaksi minuuttia herra Epi. Commission proposes a deep and genuine economic and monetary union, but it will bring us in a deep and genuine... Kiitoksia puhemies. Tämä ehdotus joka nyt komissiolta tulee, on hyvin merkittävä. Tämä ex ante koordinaatio on hyvin hyödyllinen kohta. Komission jäsen Rehn on hyvin ystävällinen siinä, mitä hän on nyt ehdottanut, mutta emme todellakaan voi tiedä, onko näillä ehdotuksilla se toivottu vaikutus me olemme hyväksyneet kuusi, ku, six-packin ja meillä on two-pack. Ja nyt miten sitten tässä vaiheessa tarkastelemme tätä koko emu-taloutta, jos sen keskeinen suunnittelu on vaikeuksissa. Aika, aivan äskettein sanottiin, että Saksan pitää nyt tehdä jotakin koska se on liian kilpailukykyinen. Sehän murskaa koko muun Euroopan. Me emme voi antaa markkinavoimien ohjata asioita. Kyllä, herra Rehn, kansalliset parlamentit ansaitsevat parempaa. Meidän täytyy katsoa myös euron ongelmia, koska meidän täytyy tehdä kaikkemme, että ehkäistäksemme taantumaa, mutta tässä on tehty paljon erehdyksiä ja jotta nyt sitten voitaisiin päästä tästä eurokriisistä, niin tarvitaan paljon joustavampia välineitä, tarvitaan paljon enemmän joustavuutta, mutta keskushallinto ei tällaista halua puututaan siihen, miten nuorten tulevien sukupolvien tulevaisuus tulee menemään. Tämä on hyvin kohtalokasta ja nyt monet toimet ovat jo myöhässä. Herra Epping, teidän nyt Teille halutaan esittää kysymys. kysymys. Oletteko valmis vastaamaan kysymykseen? Kiitoksia paljon. Olen valmis Señora Ordon, kolla, Ja, voorzitter, is het niet een grote schande dat eh, de heer Epping eh, Tässä eh, on aivan skandaalimaista. Täällä puhutaan nyt sitten Brezhnevistä Eikö kollega Epping juuri itse allekirjoittanut eh, siksi päkin ja mm, tässä komissaari Re on aivan itsenäisessä roolissa? Täällä on tärkeitä suosituksia. Meidän täytyy tukea komissaari Reeniä sillä tavalla, että pienet maat ja isot maat, kuten Ranska, pystyvät eh, saamaan hyvin eh, selkeät suositukset. Se on hyvin tärkeää. Eh, Ehkä minä vastaan nyt sitten hollanniksi kollegalle. Ehkä minä olen aliarvioinut teidät. Minä vertasin herra Reeniä ja herra Resneviä heidän keskushallintotyyppisen suunnittelunsa kannalta, en muuten Nythän ollaan menossa EU:ssa koko ajan kohti enemmän tällaista keskushallintotyyppistä suunnittelua. Kaikki asiat täytyy viedä Brysselin päätettäväksi ja kansallisilla parlamenteilla ei ole mitään sanottavaa ja tämä on johtanut siihen, että kansalaiset ovat tyytymättömiä ja tyy- kansalaiset varmaan ehkä sitten nousevat vielä siitä kapinaan. Kiitoksia ja nyt puheenvuoro on, anteeksi, En nombre de la Europa, la libertad y la democracia por un minuto y medio. Ja nyt puheenvuoro on edustaja Blumilla puolitoista minuuttia Euroopan vapaus- ja demokratiaryhmän nimissä. Hän ei kuitenkaan valitettavasti ole tässä tällä salissa paikalla. Hän ei kuitenkaan ole tämän ryhmän varsinainen jäsen. Joten nyt annamme puheenvuoron seuraavalle edustajalle Edustaja Klute GUE-ryhmästä. Puolitoista minuuttia. Ja, äh, Kiitos puhemies. Henkilökohtainen näkemykseni on se, että tämän, me tarvitsemme tarkempaa taloudellista integraatiota – mutta talouden integraatio toimii ainoastaan silloin, jos siinä on, on oikeanlaista talouspolitiikkaa noudatetaan. Ja tässä kun nyt sitten kriisiä hoidetaan ja täällä hyvin monenlaisia menetelmiä on kokeiltu. Tämä on kaikki johtanut siihen, että ihmiset eivät enää luota EU-hun. Ihmiset ajattelevat, että EU on se taho, joka vie sosiaalisen turvallisuuden kaikilta. Tässähän työttömyys nousee joka puolella. Ja sen voi ihan ymmärtää. Miten me sitten menemme eteenpäin miten tämä talouden integraatio saadaan paremmaksi ja sitä varten tarvitsemme luottamuksen palauttamista. Meidän täytyy tehdä sellaisia toimenpiteitä, joissa sosiaalinen turvallisuus palautuu. Meillä täytyy olla sosiaaliset vähimmäistandardit, jotka kuuluvat tiiviisti tähän talouden kasvuun ja kehittymiseen. Muuten Eurooppa kokonaan menehtyy. Ja minulla, eh, minä olisin hyvin eh, pahoillani siitä, jos Euroopan unioni epäonnistuisi. Kaikki, mikä tulee tähän taloudelliseen integraatioon, niin se on hyvä, mutta se ei saada kaivertaa maata alla, alta sitten sosiaalisen turvallisuuden sektorilla. Meidän täytyy kaikkien huolehtia siitä, että hankkeemme ei, ei epäonnistu. Kiitoksia. Ja nyt sitoutumattomien nimissä edustaja Zilstra. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Emun syventäminen tulee antamaan Euroopan unionin komissiolle entistä enemmän valtaa kansalliset uudistussuunnitelmat täytyy hyväksyä komission toimesta etukäteen ennen kuin ne lähtevät kansallisiin parlamentteihin. Ja tämä rikkoo kansallista itsemääräämisoikeutta. Tästä tässä oikeastaan on kysymys. Ja tämä tulee estämään keskustelun kansallisella tasolla, eikä kukaan voi tämän tyyppisestä kehityksestä iloinen. Päinvastoin meidän tulisi vahvistaa kansallisen tason edustusta. Miten me voimme hyväksyä demokratian syrjäyttämisen tällä tavalla, kun niin moni maa on taistellut kovasti demokratian saavuttaakseen? Meillä on nyt mahdollisuus uudelleen luoda demokratiaa, vahvistaa demokratiaa, jos me hylkäämme komission ehdotuksen. Meidän tulisi muodostaa täydellinen unioni, joka palvelee kansalaisten etuja. Miksi emu ei tämänhetkisessä muodossaan toimi? Se tulisi purkaa ja kansallista, itsemääräämisoikeutta tulisi vahvistaa, jotta jäsenvaltiot itse ottavat hoitaakseen kansalaisten hyvinvoinnin. Eli vähemmän keskussuunnittelua ja enemmän demokratiaa. Meidän täytyy osoittaa, että me emme ole parlamentti, joka haluaa keskittämistä. Kiitos. Nyt tässä olivat ryhmäpuheenvuorot ja nyt me sitten siirrymme kollegoiden omiin puheenvuoroihin. Ensimmäisen edustaja Brock, kaksi minuuttia. President, Herr Puhemies ja komissaari, hyvät kollegat. Minä haluaisin tässä todeta äskeisen perusteella, että meillä olisi vielä huonompi sosiaalinen tilanne, jos meillä euroa ei olisi. Me olisimme menneet aivan, aivan jo penkin alle. Eli näin, minä asian näin. Mutta me emme kuitenkaan tee kaikkia asioita vielä parhaalla mahdollisella tavalla nyt. Ja sitten tämä, meidän täytyy ex ante koordinointia edelleen harjoittaa. Tässä on viimeisen kahden vuoden aikana sovittu monesta välineestä ja täytyy katsoa tätä kokonaisuutta. Ei ole tämä kysymys siitä, että me aina luomme uutta ja uutta. Meidän täytyy sixpack ja muut sovitut asiat panna täytäntöön. Me olemme ehkä unohtaneet joitakin asioita tässä yhteydessä. Me olemme nyt saaneet kaksi tiedonantoa komissiolta ja mehän olemme sherpoina tästä tässä prosessissa. Meillä on komissiolta eh, lainsäädäntöehdotuksia ja silloin meiltä vaaditaan enemmän yhteisöpolitiikkaa. Eh, Rolandin ehdotukset ovat huonoja, koska niitä ei voida, eh, ei voida toteuttaa. Ja e, myös sitten, että euro, jos nämä ehdotukset, jotka koskevat vain, vain 17 maata, onhan meillä 27 e, maata, e, joiden täytyy kaikkien osallistua, ettei tule sisäisiä rajoja Eurooppaan. Täytyy nyt miettiä, että miten tässä toimitaan ja miten ohjausjakson mukaan, minkälaisia päätöksiä tehdään. Me tarvitsemme ohjeita yhteispäätösmenettelyn kun on näitä sopimusjärjestelyjä, niin miten, eh, miten ne pannaan täytäntöön. Ei pidä olla sellaisia määräyksiä, joiden myötä jotkut jäävät ulkopuolelle tästä prosessista. Mitä tulee säästötoimenpiteisiin, me tarvitsemme niitä ja meidän täytyy myöskin rakenteita muuttaa työmarkkinoilla ja sosiaalisektorilla. täytyy pystyä kehittämään sellaisia hankkeita, jotka ovat toteutettavissa Euroopassa. Meidän e- ei meidän täytyy nuorisotyöttömyydestäkin lakata puhumasta, mutta meidän täytyy tehdä jotakin näille rakenteille ja me tarvitsemme ammattikoulutusrakenteita. Kilpailukyky ja kasvu on mahdollista vain silloin, kun sellainen rakenne on olemassa, jossa kasvu tapahtuu. Me saamme hyvin positiivista eh, kasvua vain kun rakenteet ovat hyvät ja se ei, ei koske pelkästään julkista sektoria, vaan myös on kysymyksessä yksityissektorin eh, investoinnit. Olette ylittänyt runsaasti puheaikanne. Senior Brock. Herra Brock, voisitteko laittaa kuulokkeenne? Olkaa hyvä. Herra Brock. Nyt kollega ryhmästänne, joka on samasta maasta kuin te, haluaa esittää teille kysymyksen. Herra Ryby haluaa esittää teille kysymyksen. Se on kunnia. Herra Ryby, haluatteko maanmiehellenne ja puoluetoverillenne esittää kysymyksiä? Olkaa hyvä. Kiitos. Me, eh, minulla Itävallasta on hyvin monia kysymyksiä myöskin. Yksi niistä on se, että miten tämä transaktiovero niin voiko siitä saada Euroopalle omia varoja ja minkälaisia tällaisia eh, suojelurakenteita voi olla? ja miten me saamme vakautta uudelleen syntymään ja minkälainen näkemys Elmer Brockilla asiasta on. Minun mielestäni eh, tässä MFFn eh, yhteydessä, niin eh, kun puhumme omista varoista, Minun mielestäni tämä tra- eh, transaktiovero ei, ei ole sellainen instrumentti, jolla tätä voisi tehdä, mutta Timosi Kakov, kollega, hän on aina taistellut eh, sen asian puolesta, mutta kuitenkin niin, siis herra Ryby, ajatuksenne on hyvä. Nyt puheenvuoro Edustaja Valtieri, puolitoista minuuttia. Grazie presidente, signor commissario. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tästä päätöslauselmasta löytyy selkeitä ohjeita, jotka ovat saaneet parlamentissa laajalti tukea ja haluaisin keskittyä tähän lähestymis- ja kilpailukykyvälineeseen CCIhin. Siitä täytyy tehdä päätös yhteispäätösmenettelyllä. Kannustinjärjestelmä on hyvä, mutta me tarvitsemme selvyyttä sen suhteen, että me puhumme lisää äh, välineistä eikä makrotaloudellista ehdollisuudesta. CCI täytyy myöskin äh, ottaa äh, Euroopan unionin talousarviosta jos meillä on monikerroksinen talousarvio, se on täysin mahdollista ja CCI ehkä olisi yksi keino käynnistää Euroopan unionin talous uudelleen. Lähestymiskoodi, josta löytyisi maakohtaisia ehdotuksia, joista tehtäisiin päätöksiä jäsenvaltioiden tasolla ja myöskin koordinaatio jossa ähm, jäsenvaltiot olisivat täydessä mitassa mukana. Yhteiskunnalliset epätasapainoisuudet, niitä tulisi pitää yhtä tärkeinä kuin hintakilpailukykyä. Meidän mielestämme parlamentin kanta on täysin hyväksyttävä kanta ja toivon mukaan me näemme CCIstä lainsäädännöllisen ehdotuksen. Meidän mielestämme tämänhetkiset menettelyt neuvostelussa niiden ei tulisi viedä komissiolta lainsäädäntöoikeuksia pois, koska komission ei ole, tulisi odottaa tässä vihreää valoa neuvostolta. Kiitoksia ja sitten edustaja Lunacek minuutti. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Me tässä äänestettiin vuosi sitten näistä säästötoimenpiteistä, joista me emme ole mukana. No nyt täällä on sitten ehdolla tällaisia sopimuksia, jotka liittyvät kilpailukykyyn. Ja tällä tavalla kansainvälisesti yritetään tällaista lainsäädäntöä. Mutta Ovatko kansleri Merkel ja kaikki muut, eivätkö he ole ollenkaan ymmärtäneet, että jos vielä enemmän kilpailua halutaan ja koko ajan säästetään, säästetään, säästetään, niin tässä tulee epädemokraattinen eh, kehitys. Parlamentit ja kansalaiset eh, ovat eh, havainneet, että tässä tulee sosiaalisia kuiluja ja epätasa-arvoa. Me tarvitsemme enemmän parlamenttia, me tarvitsemme demokraattia ja solidaarisuutta ja meidän täytyy olla työmarkkinaosapuolet aina mukana kaikissa neuvotteluissa. Meidän täytyy pystyä todentamaan ja todistamaan se, että me tarvitsemme tätä Euroopan unionia. Gracias. Eh. Kiitoksia, rouva Lunacek, ja onnittelut tulkeille. Jos he pystyivät tekemään tätä työtänsä huolimatta tästä valtavasta nopeudesta, joilla käytitte puheenvuoron. Ja sitten seuraavana annan nyt puheenvuoron edustaja Vicky Fordille. Hyvää huomenta. Minun ryhmäni äänestää tätä vastaan. Kaikki Euroopan unionin jäsenet eivät kuulu euroalueeseen ja omassa maassamme on aivan selvää, että me emme tule euroon liittymäänkään. Me uskomme kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja minun ei tule näin kertoa euroalueen maiden, mitä niiden tulisi tehdä. Mutta tällä hetkellä käydään keskusteluja äh, euroalueella siten, että sillä on vaikutusta muihinkin maihin. Tässä vaaditaan lähentymis- ja kilpailu että Se kuulostaa viattomalta, mutta saattaa johtaa siihen, että veronmaksajien rahoja siirretään maasta toiseen ja täten luodaan uusi osio Euroopan unionin talousarvioon. Enkä oikeastaan ymmärrä, miksi näin haluaisi, haluaisi, haluttaisiin tehdä, enkä tiedä, onko keneltäkään kysytty, haluavatko ne näin, mutta tämän MFF-prosessin yhteydessä meillä on yksimielisyys kaikilta 27 maalta talousarvion asettamisen joka seitsemäs vuosi. Minun mielestäni EUn talousarvio on liian laaja ja parlamentti on sitä mieltä, että sitä tulisi kasvattaa entisestään. Ja tästä syystä olen iloinen, että kansallisilla parlamenteilla on joka seitsemäs vuosi mahdollisuus hieman kiristää hihnoja päätöslauselmassa sanotaan yhdessä kohdassa, että siinä kunnioitetaan kansallista itsemääräämisoikeutta, mutta sitten vaaditaan kuitenkin yhteisömenettelyn yhteydessä toteutettavaa talousarviomenettelyä ja nimenomaan monivuotisten rahoituskehitysten yhteydessä tässä minun mielestäni selkeästi sanottuna lähdetään aika liukkaalle tielle koska siinä annetaan euroopan parlamentille oikeus ajaa kansallisen päätöksenteon yli kansalaiset ja aivan erityisesti euroalueen kansalaiset ovat jo tällä hetkellä sitä mieltä, että heidän kohtalo ei ole enää heidän käsissään. Minun mielestäni kansallisten parlamenttien täytyy tehdä päätöksiä parlamenteista ja Euroopan parlamentin valtaoikeuksia ei tule kasvattaa. Ja nyt minuutin puheenvuoro edustaja Andersson. Euroopan vastaus kriisiin on aivan ilmeinen ja on aivan selvää, että tässä on ideologinen ajatus takana. Sen sijaan Siis me teemme aina saman asian uudelleen ja sitten me odotamme, että lopputulos olisi erilainen se, että me voimistamme näitä velvollisuuksia jäsenmaissa ja pakotamme lähestymään ideologisesti, niin sehän johtaa vain tulevaisuuden haaksirikkoon. Missä on nyt tämä investointiohjelma, jonka avulla loisimme työpaikkoja? Ja, ja miten me pääsemme näistä kauheista veloista eroon? Ja missä on tämä uudelleen pankkien pääomittaminen, jota jo luvattiin tässä vakausmekanismissa? Ja missä on sitten kaikki muukin mm, tavat auttaa tilannetta? Me lähestymme asiaa aivan väärällä tavalla. Tässä ei millään tavalla siirretä nyt vaurautta niin, että, mm, että sitä riittäisi kaikille. Kiitoksia, Rova Andersson. Ja nyt kaksi ja puoli minuuttia. Edustaja Feijo. Gracias. Kiitoksia puhemies. Herra komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, haluan onnitella herra komission jäsentä teitä siitä polusta, joka on ollut pitkä ja jota olette kulkenut parlamentin kanssa, jotta olisi voitu täydentää ja parantaa talous- ja rahaliittoa. Vakauspaketti oli tärkeä askel ja kun ajatellaan talous- ja rahaliiton vakautta, budjettisääntöjä. Nämä ovat hyvin merkittäviä askelta, mutta meiltä on pyydetty jo pitkän aikaa sitä, että tarvitaan budjettikuria ja saman aikaan kasvua Euroopassa. Se on valtava tehtävä, jota ei voida suorittaa yhdessä päivässä mutta kuitenkin se tarve tämän työn tekemiseksi on koko ajan kiireellisempi ja kiireellisempi. Me tarvitsemme nopeita ratkaisuja. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että komissio on päättäväisesti ryhtynyt antamaan aloitteita siitä, miten koordinoidaan näitä struktuureja, jotka johtaisivat taloudelliseen kasvuun ja lähentymiseen ja kilpailukykyvälineen luomiseen. Tämä voidaan ymmärtää siten, että talous- ja rahaliitossa voidaan asettaa tietty yhteys ensinnäkin sanktioiden ja sitten taas toisaalta jäsenvaltioiden tarpeiden välille. Ne maat, jotka ovat noudattaneet näitä sääntöjä, ovat tehneet sen hyvin suurella riskillä. Niitä täytyy kuitenkin vielä rohkaista, jotta ne edelleen noudattavat sääntöjä. Kansalaisten uhraukset ovat olleet hyödyllisiä ja tarpeen. Nämä rohkaisut ovat kuitenkin sellaisia, että niitä täytyy saada säännöllisesti ja toivon, ja, ja, että tämä kehitys jatkuu. Nyt edustaja Juan Nock, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Eurooppa on tien risteyksessä. Joko se hankkiutuu eroon niukkuuspolitiikasta ja lähtee demokratian tielle, tai muuten kansat ryhtyvät vihaamaan sitä. Neuvoston puheenjohtaja on esittänyt tiekarttansa, komissiolla on omat ohjeensa, François Hollande on vaatinut todellista taloushallitusta, Euroopan parlamentti parlamentti, sen kuuluu osallistua tähän menettelyyn, mutta valitettavasti sitä ei Kyproksen kohdalla kuultu, eikä se pysty Troikan edessä tekemään mitään. Hyvät kollegat, hallitus ilman parlamenttia demokratiaa. Eikö se ole sama asia kuin diktatuuri? Parlamentti on Taisenin mietinnössä vaatinut, että sen täytyy olla ohjausjakson kaikessa käsittelyssä mukana. Sen täytyy olla mukana silloin, kun puhutaan maakohtaisista suosituksista. Sen täytyy olla tulevien euroalueen talousarvioiden valvonnan sydämessä. Ja tästä syystä kahdenväliset sopimukset komission ja jäsenvaltioiden välillä – niin täytyy ehdottomasti hylätä, koska tässä olisi kysymys siitä, että koko Eurooppaan sovelletaan Troikan menettelyä ja sehän on ollut vääränlaista. Troikka on kokemus, jota ei tule toistaa, se oli vääristymä, joka tulisi poistaa euroalueen hallitusten suhteen parlamentilla täytyy olla oma euroalueen rakennelma jotta se voi toimia niiden jäsenvaltioiden kohdalla jotka eivät halua palvella yleistä etua vaan haluavat palvella omaa etuaan. demokratian täytyy olla emun sydämessä. meidän olisi rakennettava kansalaisten ei sopimusten eurooppa. Gracias. Kiitoksia kollega ja nyt minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Ferreiralla. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Emu on ollut eurooppalaisen pääoman tärkeä hanke. Se on jo noin kymmenen vuoden ajan, äh, ajan lisännyt 36 prosentin verran äh, tuottoa. Korkokehitys on ollut myös huomattavaa mutta tietyt seuraukset, heikennykset ovat olleet aivan ilmeisiä, niihin ei ole kuitenkaan kiinnitetty huomiota. Tuotantojärjestelmässä, tietyissä teollistuneissa, teollistuneilla alueilla tiittyjä ongelmia ja kehitys ei ole ollut kestävää ja on menty myös monessa asiassa taaksepäin. Integraatio oikeuttaa tietyt askelet eteenpäin, mutta täytyy ottaa koko kansalaisten hyvinvointi huomioon. Sitten puolitoista minuuttia edustaja kaksi ja puoli minuuttia edustaja Salva. Kiitoksia puhemies. Kun me rakensimme Euroopan unionia, tiesimme, että sinne jää joitakin ongelmia ja EMU-politiikka oli yksi niistä. Lisäksi yhtenäinen, ö, yhtenäinen rahoituspolitiikka on ollut heikkoa. Jo myös 2005 mieti, koki mietinnössä tämä, nämä puutteet tulivat selkeästi esille. Haluamme kuitenkin suhtautua asioihin positiivisesti. Ja nyt olemme saaneet mahdollisuuden ei ainoastaan päästä näiden ongelmien yli, vaan myös parantaa tätä eurooppalaista arkkitehtuuria, arkkitehtuuria myös talouskysymysten osalta. Haluamme mennä eteenpäin vaihe vaiheelta, askel askeleelta ja miten nyt olemme sitten toteuttamassa tätä filosofiaa. Yksi tärkeistä haasteista on se, että meidän täytyisi luoda todellinen eurooppalainen talous- ja rahaunioni. Meidän täytyy tehdä työtä muun muassa pankkisektorin alalla ja olemme todenneet tuon asian myös tässä salissa. Meidän täytyy korostaa myös sitä, että solidaarisuus on tärkeää. Se on sellaista solidaarisuutta, joka ei vielä automaattisesti toteudu, mutta jota, jonka vaatimuksia täytyy vielä vahvistaa Euroopan unionissa. Olen kiitollinen siitä, että kollegat ovat ottaneet esille täällä solidaarisuuden ulottuvuuden. Meidän täytyy olla sen suhteen päättäväinen, päättäväisiä ja tällä tavalla me voimme saada aikaan tuloksia. Ex ante koordinointi taloudellisten, uusitus, uusi, taloudellisten uudistusten osalta on hyvin tärkeää lähentymis- ja kilpailukykyvälineeseen meidän täytyy kiinnittää suorta, suurta huomiota. Vaikuttaa siltä, että joskus yhteinen horisontti kuitenkin puuttuu. Ex ante koordinointia pitää soveltaa euroalueen maissa, mutta täytyy myös viedä eteenpäin reformistisia hankkeita. Me tarvitsemme kannustinjärjestelmää rahoituskysymysten osalta, jotta voimme antaa parempaa kapasiteettia niille alueille, joissa olemme havainneet heikkouksia ja puutteita. Kaiken tämän johdosta taloudellinen talouspolitiikan uudistaminen on tärkeää. Kiitoksia ja nyt edustaja Kuutas. Domnule komissar, stimați colegi pentru a permite... Hyvät kollegat, se, että tämä on hidasta tämä taantumasta pääseminen ja meidän täytyisi nyt keskittyä näihin sosiaalisiin toimiin ja kasvuun. Valitettavasti tässä kuitenkin pyritään tekemään työmarkkinoita entistä joustavammaksi ja, ja tämä eurooppalainen koordinointi siksi olisikin tarpeen, koska meidän täytyisi eri tasa-arvoa, epätasa-arvoa poistaa Euroopasta. Me tarvitsemme e, e, tiettyjä uudistuksia. Täällä on nyt e, uudenlaista yksityistämistä ja me uudistamme työn lainsäädäntöä ja heikennämme AY-liikettä ja pyritään vain tällä kurinalaisuudella eteenpäin. Se, mitä USAssa on tehty, niin meidän täytyisi katsoa sitäkin, mutta eikä nyt tällä hetkellä ole vielä liian myöhäistä. Kansallinen minimipalkka kaikkiin maihin ja sosiaaliset kysymykset kaiken talouspolitiikan keskiöön. Solidaarisuus Euroopassa, eh, niin on hyvin tärkeää saada se aikaan ja meidän pitää myös olla erilaisia takuita. Kiitoksia. Ja nyt minuutin ajan puheenvuoro on edustaja Sanchez Presedolla. Kiitoksia puhemies. Euroopan talouspolitiikan kehittyminen siitä lähtien, kun emu luotiin ja euro otettiin käyttöön, on ollut sellaista, että siihen ei voida olla työtäntö, tyytyväisiä. Lissabonin sopimuksen jälkeen olemme poliittisilla toimilla voineet vastata entistä huonommin kriisiin. Työpaikkoja on menetetty, talouskasvu on heikentynyt ja kaikki mm, tämä on kohdistunut epäsuotuisana vaikutuksena Euroopan unioniin. Nyt tarvitaan kannustimia, nyt tarvitaan myös ex ante koordinaatiota ja me tarvitsemme yhteistä talouspolitiikkaa. Tarvitaan kannusteita investointeihin ja EU 2020 ohjelmalla olemme pyrkineet parantamaan kilpailukykyä, mutta kilpailukyvyn vahvistaminen tarvitsee tai vaatii paljon yhteistyötä meidän täytyy ottaa huomioon myös monivuotiset äh, rahoitusnäkymät. Ja jotta kasvua voidaan todellakin saada aikaan, tarvitaan äh, tärkeitä kestäviä toimia myös äh, lainojen puolella. Kiitoksia, ylititte puheaikanne. Nyt annan puheenvuoron edustaja Blumille, jonka piti puhua EFD-ryhmän nimissä. Nyt hän on paikalla ja annamme hänelle nyt puolitoista minuuttia. Hän ei ollut paikalla silloin, kun hänen vuoronsa tuli. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President, and uh, my full Kiitos puhemies ja pyydän anteeksi, että en ollut ajoissa paikalla. Se ei ole yhtään tapaista ja kiittäisin teitä suvaitsevaisuudesta. Uh, niin, eikö ole mielenkiintoista? Yksi suurimmista poliittisista kysymyksistä Isossa Britanniassa, kun puhutaan eurosta, on, onko se ollut sotku vai salaliitto? Onko se ollut sotku vai salaliitto? Ja tästä pubeissa keskustellaan, emmekä ole tuloksesta varmoja. Siis kenelle tahansa, jolla on jonkinlaista taloudellista ymmärrystä, tällaiselle henkilölle täytyy olla ilmiselvää, että yhtenäisvaluutta oli tuhoon tuomittu jo alusta lähtien, jos siihen ei liitetty finanssipolitiikkaa. Siihen täytyy liittyä vihananssipolitiikkaa ja yksi yhtenäinen korkotaso. Sen täytyy olla osa pakettia, osa samaa ilmiötä. Salaliittoteorian kannattajat sanovat, että aa, mehän tiesimme, että näin tapahtuisi, me tiesimme, että tämä romahtaisi ja että tästä tulisi vain harmia monille maille. Ja sitten oltiin tarpeeksi typeriä ja lähdettiin siihen mukaan ja kun yhtenäisvaluutta romahtaa, kun tulipalo syttyy, kun kaikki menee mönkään, niin silloin nämä salaliittoteorian kannattajat voivat viedä eteenpäin epädemokraattisia hallitusjärjestelmiä, haluttiinpa sitä vai ei. Ja tässä me nyt olemme tämän asiakirjan myötä. Tämä on ensimmäinen osa epädemokraattista menettelyä, jonka kautta äänestäjät voidaan potkaista tämän järjestelmän ulkopuolelle. Kiitoksia edustaja Blum. Ja nyt meillä on, siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Kollega haluaa esittää kysymyksen herra Blumille. Kysymys tulee

Niin, no se riippuu hieman näkövinkkelistä. Minä sanoisin, että että finanssipolitiikka, no siitä on äänestetty ainakaan isossa britanniassa siitä ei ole äänestetty ja isossa britanniassa meille on luvattu mutta sitten kuitenkin on kieltäydytty järjestämästä kansanäänestystä ja näin on ollut jo monta vuotta. minä puhun siis vain ainoastaan ison britannian nimissä eli tälle ei ole mitään demokraattista oikeutusta ja tästä syystä yhteistä finanssipolitiikkaa ei voida ottaa käyttöön. jos esitetään kysymyksiä roomassa lissabonissa ateenassa tai madridissa niin kyllä sieltä vastaus aika äkkiä tulee. Kiitoksia edustaja Blum ja nyt nyt siirrymme menettelyyn puheisiin ilman puhujalistaa. Edustaja Papalop puhemies minulla on sellainen olo että komissio euroryhmä ja euroalue ovat kehityksen uhreja ja kehityksen keskiössä on troikka joka ei ole demokraattisesti rakennettu se ei ole tilivelvollinen ei kansallisille parlamenteille eikä euroopan parlamentille se viljelee niukkuuspolitiikkaa etelä euroopassa ilman kehitystä ilman investointeja ja käytännössä se tuhoaa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kansat. Annan yksinkertaisen esimerkin. Esimerkiksi Kreikan ja Kyproksen tapauksessa. Kyproksen tapauksessa, hyvä herra Rehn, Euroopan parlamentti, eh, sen täytyy tehdä ruumiin tämän tilanteen jälkeen siihen on kohdistettu epäoikeudenmukaisia leikkauksia ja arvonalennuksia ainoastaan lain kautta me voimme korjata ne virheet joita euroopan keskuspankki ja euroryhmä ovat kohdistaneet kyprokseen. minä haluan vastauksen miten kyproksen kansalaisia voidaan auttaa jos sitä ei lain kautta saada aikaiseksi? seuraavana komissaari. Kiitos puhemies. Hyvät jäsenet, minä haluaisin kiittää kaikkia näistä puheenvuoroista tässä keskustelussa. Ja haluaisin aloittaa sanomalla, että eh, olen samaa mieltä kuin gauzs Ferreira, giegold Blute Nämä e, parlamentin jäsenet korostivat, kuinka tärkeä tämä sosiaalinen ulottuvuus on ja kuinka tärkeää se on tässä eurooppalaisessa e, talouden mallissa. Seuraavassa keskustelussa me käsittelemmekin juuri näitä asioita. Toinen asia sitten on Rova Goulart ja herra Brock eh, puhuivat yhteisömenettelystä. Komissio on tähän yhteisömenetelmään periaatteessa nojautunut. Meillä on eh, sellainen periaate, että me odotamme kestäviä politiikkaa ja meillä täytyy olla luotettava perusteltua politiikkaa käytössä. Ja sillä tavalla me saimme, saamme tähän yhteisöön myös näitä hallitusten välisiä välineitä käyttöön. Täällä Roy Ford sanoi myös, että kun emu tässä edelleen kehittyy, niin meidän täytyy varmistaa Euroopan unionin yhtenäisyys. Haluaisin myös korostaa, että meidän mielestämme emun tulevaisuuden periaate on sellainen, että tässä täytyy koko ajan tätä taloudellista riskiä jakaa ja siihen tulee liittää vastuuta ja talouspoliittista kurinalaisuutta. Ja tällä tavalla meidän täytyy integroitua syvemmälle. Rova Goulart viittasi näihin maakohtaisiin suosituksiin, jotka ovat hyvin sirpaleisia. Mutta me olemme kyllä tekemässä näitä myöskin euroalueelle, näitä suosituksia. Ja on tietenkin aivan äh, selvää, että äh, on hyvin laajaa tämä riippuvuus euroalueiden maiden kesken. Ja meillä on sielläkin ongelmia, minkä vuoksi me haluamme sinne myös uudenlaista politiikkaa tuoda. Meidän täytyy toimia ennalta, ennalta jo poliittisesti, jotta me saamme kestävän tilanteen ja voimme tällä tavalla parantaa työllisyyttä. No sitten täällä herra Giegold viittasi neuvoston keskusteluihin. Ja tämä ex ante koordinointi tulee olemaan siellä esillä ja siihen liittyvään näihin taloudellisiin solidaarisiin välineisiin. Toivottavasti tästä nyt sitten hyvin rakentavaa tulosta syntyy. Ja sitten vielä herra Epping. Hän on usein hyvin hauska tässä verbaaliakrobatiassaan. Tässä nyt sitten vertailtiin jo puheenjohtaja Brezhneviin ja se on epäsopivaa ja epäkorrektia. Eh, siis vanha huono vitsi ja huonolla maulla sanottu, eikö mitään muuta tapaa olisi esittää ajatuksia. Miksi tämä minun mielestäni oli niin epäsopivaa, on, että minulla, minulla on itselläni paljon sukulaisia, jotka Suomen talvisodassa hengellään vast- maksoivat kalliin hinnan tästä totalisaarisesta järjestelmästä. Ja Minun isoisäni oli viisi vuotta rintamalla. Hän kertoi talvisodan jälkeen omista kokemuksistaan ja jatkosodan aikaan. Minä katsoin viisi vuotta, viisi vuotta itään ja sen jälkeen olen koko elämäni katsonut länteen. Minä katson itse sekä itän että länteen ja siksi olenkin herra Klutenkin kanssa samaa mieltä. Hän käytti viisaampia sanoja kuin te, herra Pin. Me, tämä on rauhanprojekti, jonka täytyy kehittyä. Merci, monsieur le commissaire. Voilà qui... Kiitoksia herra komission jäsen. Ja nyt keskustelu päättyy tästä suullisen kysymyksen kohdasta. Minulla on joitakin ilmoituksia. Niin, nyt siirrymme seuraavaan käsittelyyn. Olen saanut pyydön.